kalastusta, vastuunomaista toimintaa. Kiitos jälleen kerran tästä hyvästä aloitteesta. Kiitos Rova Damanaki. Näin olemme päättäneet keskustelun tästä ja siitä äänestetään huomenna kello 12. Seuraavaksi käsittelemme edustaja Rakoksen mietinnön kalastusrajoitukset ja lainkauttavaltaan kuuluvista vesistä Välimerellä ja Mustalla merellä konfliktien ratkaisutavoista. Annan puheenvuoron välittömästi eh, mietinnön laatijalle neljä minuuttia. Edustaja Salavarakko, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Haluan ensinnäkin kiittää varjokollegoita kaikkia kollegoja, jotka ovat työstäneet tätä mietintöä yhdessä minun kanssani. Ja tämän hyvän yhteistyön ansiosta olemme onnistuneet hyväksymään tekstin yksimielisesti kalastusvaliokunnassa. Osa välimerta on tällä hetkellä myös EUn ulkopuolisten valtioiden hallinnassa, mutta on tärkeää kuitenkin huolehtia koko tuon merialueen merivaroista. Ja siksi minun lähestymistapani on hyvin globaali. Olen tehnyt ehdotuksia myös suuntaviivoja, jotta voitaisiin nämä ranta-alueiden konfliktit ratkaista. Meidän lähtökohtamme on jäsenmaiden oikeudet ja kansainvälinen oikeus ja lisäksi YK on yleissopimus UNCLOS. Jo kolme maista jotka ovat Välimeren rannikolla, eivät ole allekirjoittaneet tätä sopimusta. Turkki, Israel ja Syyria ovat nämä kolme maata. Ja nämä kysymykset ovat siis kansainvälisen oikeuden piirissä, kuten jo sanoinkin, ja merivarojen osalta Euroopan unionin täytyy käyttää diplomaattisia keinoja, jotta kaikki maat, erityisesti EUn ehdokasmaat, toteuttaisivat näitä yhteisiä tavoitteita. Kun ajatellaan tällaista kalastusta ja kun ajatellaan sitä, että meidän täytyisi puuttua myös laittoman kalastukseen tiettyjen säätelyjen kautta. Haluaisin vedota komissioon, jotta se antaisi myös omat suuntaviivansa jäsenvaltioiden suuntaan. Kaikki tämä täytyy toteuttaa niin, että, niin, että noudatetaan toissijaisuusperiaatetta, koska lis- kalastus on kysymys, jossa tarvitaan jäsenvaltioiden panosta. Haluan kiittää jo etukäteen komission jäsenen puheenvuoroa tästä aiheesta ja haluan vedota vielä siihen, että tämä kalastusstrategia pitää liittää hyvin läheisesti yhteen sinisen strategian kanssa ja ottaa huomioon se Välimeren kokonaisvaltaisen kehityksen kannalta. Haluan sanoa lopuksi, että näiden alueiden luominen saa aikaan positiivisia vaikutuksia Euroopan unionille, kun ajatellaan investointeja ja taloudellista kehitystä. Kiitos edustaja Salavrakos. Nyt aloitamme menettelymään puheenvuoroja. Olkaa hyvä ensimmäinen puheenvuoro. Haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää ja todella korostaa kahta elementtiä, jotka mielestäni ovat aivan erityisen tärkeitä. Ensinnäkin on kyse siitä, että kunnioitamme kansainvälistä oikeutta, kun on kyseessä rajakonfliktit merialueilla, kuten sanotaan artiklassa kolme. Päätöslauselmaluonnoksessa on varsin tärkeää pitää mielessä tämä YK meri yleissopimus ja parlamentinhan on tarkoitus tukea tätä sopimusta 61. Se perustuu oikeudellisiin kriteisiin eikä poliittisiin. Tämä on erittäin tärkeää Slovenian kannalta. Artikla 15 on toinen tärkeä elementti, jonka avulla voimme puhua näistä yksinomaisista talousvyöhykkeistä – ja haluan vielä kerran vahvistaa nämä eurooppalaiset periaatteet tällä puheenvuorollani. Ja äh, jos meillä on välitystuomioistuin, jonka täytyy puuttua asiaan, niin sen myötä voimme äh, ratkaista asian ja suojella Välimeren aluetta. Edustaja Pikula. U Kiitoksia. Esittelijä huomauttaa mietinnössään, että kolmas osa liikenteestä hoidetaan nimenomaan meriteitse ja se asettaa merivarat vaaraan. Täytyy ottaa huomioon myös kaupunkikehitys tietenkin. Välimeren alueella ongelmat ovat sellaisia, että me tarvitsemme integroitua hallinnointia rannikkoalueiden osalta, siis EUn jäsenmaiden osalta, mutta myös kolmansien maiden osalta. Vain tällä tavalla voimme välttää konflikteja Adrianmerellä ja muilla lähialueilla laivastot ovat monen eri omistajan omistuksessa ja meidän täytyy tässäkin kysymyksessä katsoa kestävää kehitystä. Rannikkoalueilla jotkut saaret, saaristoalueet, esimerkiksi Kroatiassa, ovat hyvin herkässä tilanteessa ja niihin vaikuttaa monet riskitekijät. Tämä vaikuttaa myös merivaroihin ja kalavaroihin. Täytyy ottaa koko tämän kysymyksen, kalastuskysymyksen taloudelliset ulottuvuudet ja miten se vaikuttaa paikalliseen väestöön. Rova Tomasek, olkaa hyvä. Kiitos. Minä tulen myös Kroatiasta, jolla on jolla on pitkä rannikko rajaviiva ja meille kalastuskysymys on elintärkeä ja kalastuksen suojelu on erittäin tärkeä minulle itselleni. Olen varsin iloinen tästä päätöslauselmasta, jossa puhutaan suunnitellusti liikakalastu, liikakalastuksen torjumisesta. Jos puhumme näistä yksinomaisista talousvyöhykkeistä vesialueina, kaikkien jäsenvaltioiden tulisi suojella omia merialueita tekemällä yhteistyötä keskenään. Jäsenvaltioina EU:ssa me voimme vähentää öö, liikakalastusta ja huonoja käytänteitä. Meidän pitää tehdä työtä sen eteen, että meillä olisi näkemyksiä pitkälle aikavälille. Pyydänkin komissiota ottamaan kantaa tiukemmin ja tekemään meille eh, konkreettisia ehdotuksia esimerkiksi päätöslauselman muodossa. Također se želim eh, pridružiti svim pohvalama. Kiitoksia puhemies. Haluaisin onnitella esittelijää hänen tekemästään työstä. Me tiedämme, että ne maat, jotka ovat nyt tässä kyseessä, ovat maita, joissa kalastus on hyvin merkittävä työpaikkojen luoja. Kun ajatellaan kalastuksen tai ylikalastusta, jota on tapahtunut Välimerellä ja erityisesti Adrianmeren alueella, josta itse tulen, niin ongelmat, jotka liittyvät kalastukseen, johtuvat siitä, että kalavaroja ei ole hoidettu kestävällä tavalla. Kun ajatellaan rannikkoalueita, niin nämä elementit ovat tärkeitä ympäristön suojelun kannalta, kaupunkikehityksen kannalta ja monien muiden kysymysten kannalta. Meidän täytyy saada aikaan kaiken kattava Välimeren strategia ja täytyy suojella meri- ja kalavaroja. Tuen tätä menettelyä, joka tässä on ehdotettu. Anna. Edustaja Milana, olkaa hyvä. Complimenti a Salavrakos, che ha fatto un ottimo lavoro. Signor commissario... Kiitos, puhemies. Minä haluaisin onnitella esittelijää loistavasti suneesta työstä. Tämä on melko selvä asia, kun puhutaan valiokuntaloitteisesta mietinnöstä, kun parlamentti päättää jostain tiestä kulkea. Kehotamme komissiota luomaan jotain, mutta tämä ei ole kuitenkaan osa varsinaista lainsäädäntötyötä. Haluaisin kuitenkin tehdä ehdotuksen. Toivon, että komissio tekisi tässä aloitteen. Toivoisin, että komissio ottaisi huomioon sen, mitä meillä on Välimerellä. Siellä on eletty hyvin vaikeita aikoja. Ja Välimeri on jätetty viime vuosina pitkälti ihan oman onnensa nojaan. Yhteisessä kalastuspolitiikassa säädellään eurooppalaisten valtioiden toimia tällä alueella, mutta entä Euroopan ulkopuoliset maat? Siellä kalastavat monet Euroopan ulkoiset maat myös. Mitään sääntöjä ei ole, paitsi kansainväliset sopimukset, joten minun mielestäni Euroopan unionin on nyt luotava politiikkaa, jota kohdistetaan näihin maihin, jotta voidaan puuttua kunnolla Välimeren kalastukseen. Mauritanian kanssa solmittavasta kalastussopimuksesta puhuttiin aikaisemmin. Me puhumme sellaisista alueista, joilla me käymme kalastamassa. Me uskomme, että Euroopan unionilla pitäisi olla monenlaisia sopimuksia monien maiden kanssa eikä pitäisi käsitellä ainoastaan kalaa ja kalastusta, vaan sopimuksen kautta pitäisi pyrkiä huolehtimaan siitä, että muutkin kunnioittavat meidän eurooppalaisia sääntöjämme. Eli jos Salavrakosin mietintö johtaa tällaisen aloitteeseen komission puolelta, parlamenttia kiinnostaisi tämä kalastussektorilla olisi mahdollisuuksia toimia. Kiitos, että sain puhua näin pitkään. Aivan kyllä me tiedämme, miksi tämä poikkeus oli mahdollista. Ja nyt annan lopuksi puheenvuoron rouva komissaari Damanakille. members, ladies and gentlemen. Kiitoksia puhemies. Hyvät edustajat, haluan onnitella herra Vraakosia hänen mietinnöstään ja olen samaa mieltä tästä analyysistä, jonka hän on tehnyt. Me tiedämme, että meri- ja kalavarat ovat tärkeä elementti kehityksen kannalta ja näitä varoja täytyy hallinnoida kestävällä tavalla. Tämän kestävyyden vuoksi me tarvitsemme hallinnollista kehystyötä, hyvää hallintajärjestelmää ja tehokasta monitorointia ja alueellisten toimien valvontaa. Ja kun ajatellaan tämän hetkistä huolestuttavaa tilannetta, Mm, mustalla merellä ja Välimerellä, niin todellakin tarvitaan tällaista alueellisen tason koordinointia. Meidän täytyy oppia läksymme ja muuttaa omaa lainsäädäntömme sillä tavalla, että se toimii kalavarojen parhaaksi meidän täytyy myös vedota näihin EUn ulkopuolisiin yhteistyötahoimme, kuten myös esittelijä sanoi, jotta he voitaisiin välttää tiettyjä riitoja tai ainakin yrittää ratkaista näitä konflikteja rauhanomaisella tavalla. Se ei aina ole kovin helppoa, kun ajatellaan sitä, että nämä ra- rajavaltiot tai rantavaltiot sekä Mustalla merellä että Välimerellä eivät ole EU-jäseniä monestikaan, niin tilanne on näiden sääntöjen soveltamisen kannalta ongelmallinen, mutta me jatkamme kuitenkin vuoropuhelua, erilaisia aloitteita ja alueellisia strategioita. Meillä on myös tällaisia monienvälisiä foorumeja, joiden puitteissa voimme käydä keskusteluja Meillä on myös erilaisia kansainvälisiä sopimuksia, jo Barcelonan sopimus muun muassa, jotka säätelevät toimia. Me olemme parhaillaan ryhtymässä myös uuteen aloitteeseen ja katsomme, miten voimme mennä eteenpäin tässä GFCM, ähm, Välimeren yleisestä, yleisen kalastuskomission tarkistamisessa. Meillä on myös erilaisia suunnitelmia ja mekanismeja, joiden avulla voimme torjua ongelmia. Meillä on Ukraina, Turkki ja Venäjä, jotka ovat Mustanmeren tärkeitä toimijoita ja siellä haluamme vahvistaa yhteistyötä. Haluamme no, komission taholta tietysti jatkaa tehtäväämme sopimusten valvojana, mutta myös naapurimaiden täytyy tehdä osansa, jotta voidaan turvata merivarat ja ottaa huomioon ympäristönäkökulmat. Adrianin Meren ja Joonian alueella on asioita, joita komission aloitteesta olemme myös ryhtymässä tekemään. Mutta myös jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin kuuluu monia toimia. Heidän, niidenkin täytyy toimia yhteistyössä, koordinaatiossa, monitorinoinnin osalta naapurimaiden kanssa ja Välimeren tietyt talousalueet ja niihin liittyvät kysymykset osoittavat sen, että jos rantavaltiot toteuttavat toimet YK merioikeusyleissopimuksen mukaisesti, niin silloin voimme päästä positiiviin tuloksiin ja haluammekin rohkaista jäsenvaltioita, jotta ne noudattaisivat velvoitteitaan niin hyvin kuin mahdollista ja tätä kautta voimme vahvistaa sinistä kasvua ja turvata merivarat. Haluan vielä tuoda esille sen, että komissio tukee tätä hyvää aloitetta ja haluaa vahvistaa vuoropuhelua eri toimijoiden välillä ja komissio vahvistaa Välimeren ja Mustan alueen toimia ja resursseja, jotka sinne on varattu. Kiitos. Keskustelu aiheesta on päättynyt. Äänestämme tästä huomenna kello 12. Seuraava istunto alkaa huomenna aamulla tiistaina kello 8.30. Ja ja Y-esityslista on teille jaettu tiettäviksi ja näin ollen voimme päättää tämän illan.